että minä vannoin valan, Puolan perustuslaille, kun aloitin työni, ja minä yritän kaikessa kunnioittaa tätä valaa ja puolustaa Puolan kansalaisten etuja ja oikeuksia Tällaisia ihmisiä meidän on suojeltava. Nämä ovat ihmisiä, jotka puolustavat oikeusvaltiota, demokratiaamme, jotka ovat demokratiamme selkäranka, sen järjestelmä, josta kaikki olemme hyötyneet. Tuomarit, juristit ja syyttäjät ovat tämän järjestelmän perusta ja siksi heidän suojelunsa tarkoittaa myös vallanjaon suojelua ja tätä kautta demokratian suojelua. Se, mitä kollegat täällä ovat sanoneet, eh, se, mitä Puolassa on tapahtunut viime vuosina, on organisoitu kampanja tätä eh, tärkeää selkärankaa vastaan, eh, ja komission jäsen juuri mainitsi viimeisimmät asiat, jotka ovat tapahtuneet. EUn toimielimet ovat ryhtyneet puolustamaan oikeusvaltiota ja kansalaisia Puolassa, mutta seitsemän artiklan menettely on itse asiassa osoittautunut olevansa liian hidas ja joustamaton puuttuakseen kaikkiin näihin hyökkäyksiin. Joten meillä pitäisi olla holistisempi lähestymistapa ja tämä oikeusvaltion mekanismi, jota ehdotetaan, yksi niistä välineistä, joita tarvitsemme budjettitoimenpiteiden lisäksi. Lisäksi on autettava kansalaisyhteiskuntaa ja sen edustajia toimimaan Todella toivon, että Kroatian puheenjohtajavaltio seuraa Suomen esimerkkiä oikeusvaltion puolustajana, mutta olkaa varmoja siitä, että mitä ikinä tapahtuukin, tämä parlamentti tulee puolustamaan oikeusvaltiota ja demokratiaa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi edustaja Madison ma seekord räägin oma emakeeles, eesti keeles. esiteks ma soovin... Paljon kiitoksia. Tällä kertaa minä käytän omaa kieltäni Viroa. Aivan aluksi haluaisin toivottaa ähm, voimia puolalaisille kollegoillemme. Toivottavasti selviätte. Ja edelliselle kollegalle, joka, puhui, haluaisin todeta, että jos tuo tuomari oli luvannut oikeuslaitoksen Puolassa suojella äh, uskoakseni hän tämän valon antoi kuitenkin Puolan ollessa neuvostoliiton miehettämä. Nykylainsäädännön mukaan häntä ei voitaisi erottaa. Hän ei siis tehnyt töitä Puolalle, vaan kommunistiselle hallinnolle. Voitte sanoa, että tämä on häpeällistä, mutta teidän pitäisi oppia, oppia historianne. Sitten toinen asia, jonka halusin todeta, ähm, 30 prosenttia konservatiiveja tukevat äh, äh, Puolassa ennen vaaleja. Äh, tämä on tosiasia. Uudistusmandaatti on erittäin vahva, jos me puhumme ähm, arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. Pyytäisin, että minua keskeytä. Teillä on mahdollisuus puhua myöhemmin. Mutta me käsittelimme tuossa äsken toista maailmansotaa ja kuulen, että monet puhujat sanoivat asioita punaisen armeijan puolustukseksi. Onko tämä nyt nykyisten eurooppalaisten arvojen mm, mukaista, että 20 000 puolalaista katunnossa murhat, murhannutta tahoa kehutaan? Ajatelkaa, mitä sanotte. Herr Madison, I have, excuse me, I have one blue... Edustaja Madison, minulla on sinisen kortin kysymys teille. Hyväksyttekö sen? Tietenkin. Olkaa hyvä. Hyvä kollega, teillä oli sinisen kortin kysymys. Pane kollego, ja bych vás chtěl požádat, eh, potom, co jste tady všechno Minä haluaisin pyytää seuraavaa sen jälkeen, kun kaiken tämän mainitsitte. Eh, ettekö voisi odottaa seuraava esityslistan kohtaa, jossa keskustelemme pääministeri Andrei Babishista, joka eh, tuomio tuomioistuimen mukaan oli ennen kommunistisen äm, turvallisuuspalvelun jäsen ja kommunistisen puolueen jäsen. Ja nyt hän on sitten neuvostossa. Nämä Puolan ja Unkarin ongelmat, niitä ei voida tässä äh, ratkaissa. Te voitte siinä keskustelussa puhua samoin. unfortunately i have not registered my speaking time for the next session. Valitettavasti minulla ei puheaikaa välttämättä tule olemaan tuolloin seuraavassa keskustelussa, mutta minä tulin olemaan kyllä läsnä, joten pyrin eh, saamaan sinisen kortin tai eh, catch the eye menetten kautta puheaikaa. Tämä on oikein hyvä ajatus. Seuraavaksi edustaja Sidlo. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Puolassa tuomioistuimet ovat vapaita ja riippumattomia. Puola suojelee oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Tuomarit voivat protestoida eikä kukaan heitä pysäytä. Jos joku sanoo jotain muuta, niin se on kyllä täysin vale. Puolan parlamentin jäsenet ja tuomarit mukaan lukien täällä tietää, että näin on. Neljä vuotta sitten me vietimme tai pidimme siis jo vuonna 2016 eh, keskustelutilaisuuden tammikuun 19. päivää. Tuolloin minä ministerinä edustin Puolaa tässä kamarissa. Tuolloin puhuttiin Puolan tilanteesta ja uudistuksista ja kaikkeesta siitä, mitä on tehtävä. Ja meidän hallituksemme päätti ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin. Olemme neljän vuoden kulussa tehneet erilaisia uudistuksia hallinnollisesti ja muuten. Puolan kansa antoi meille uuden mandaatin hallituksen muodostamiseksi ja uudistusten jatkamiseksi viimeisen neljän vuoden aikana. Me olemme saaneet paljon aikaiseksi, mutta Puolan kansa – haluaa, että me todellakin toteutamme kaikki ne uudistukset, joita olemme luvanneet myös oikeuslaitoksen uudistamista vaaditaan. Sillä halutaan puolustaa kansaa eikä vain joidenkin harvojen etuoikeuksia. Eri yhteyksissä Puolan hallitus, minä itse mukaan lukien täällä täysistunnossa, olemme kertoneet, miksi tarvitaan oikeuslaitoksen uudistusta. Sitä ei ollut uudistettu siirtymäprosessissa. Se periytyy kommunistisen valtion ajoilta. Komissio tietää, että näin on ja tekin tiedätte sen Euroopan parlamentissa. Ja siitä syystä me päätimme ryhtyä näihin uudistuksiin. Ne ovat Puolan perustuslain mukaisia ja Euroopan lainsäädännön mukaisia ja Puolan kansan tahdon mukaisia. Me olimme aina avoimia vuoropuhelulle ja me olemme aina avoimia sel- oikeuden etsimiseen, mutta me tarvitsemme kuitenkin kaksi osapuolta, jos vuoropuhelua halutaan käydä. Vaikuttaa siltä, että komissio ja Euroopan parlamentti eivät halua käydä tällaista vuoropuhelua. Ja puhemies keskeyttää. Minä pyytäisin äh, tai siis haluaisin jatkaa sitä samaa sääntöä, joka e- edeltävä puhemies noudatti, eli että puhujat saavat vain sinisen kortin yhdeltä henkilöltä, eikä sinisiä kortteja anneta sellaisille henkilöille, jotka ovat puhujalistalla. Siksi voin hyväksyä ainoastaan herra Sikorskin kysymyksen. Paljon kiitoksia puhemies. Pääministeri Shetva on juuri todennut, että kaikki Puolassa tapahtuva on perustuslain mukaista. Me emme tiedä, onko näin, sillä hän ei äh, Puolan perustuslaisen tuomioistuimen päätöstä halunnut julkaista. Ja kaikkihan alkoi juuri tästä. Tuo oli ähm, alku oikeusvaltoperiaatteen rikkomusten sarjassa. ja hän itse on monen menettelyn kohteena 26. Hyvä kollega, sininen kortti on sitä varten, että esittää kysymyksen, eikä sitä varten, että osallistuu keskusteluun. Olen pahoillani. Seuraava puhuja on edustaja Arvan Nitis. Olkaa hyvä. vastaus, niin. Panie przewodniczący, Tämä ei ollut kysymys. Polski w tej chwili skłamał i właściwie powinnam go oddać do sądu, bo przeciwko mnie nie toczą się... Edustaja Sikorski valehteli ja minun pitäisi e, tästä valittaa, sillä ei minua vastaan ole ryhdytty minkään menettelyihin. Teidän pitää ymmärtää, että te todellakin olette valehtelija, eikä teillä pitäisi olla mandaattia eh, MEPiksi. Hyvä kollega, pyydän. Minä olisin erittäin varovainen, eh, kun on tällaisia puheenvuoro, jossa joku syyttää jotakuta jostakin. Siksi me tänä päivänä käymme keskustelua oikeusvaltiosta Puolassa. Se on aihe. Ja alustuksenhan komission jäsen jo pitikin. Nyt sitten seuraava puhuja on edustaja Halitski. Kiitoksia, puhemies minä tulen Kreikasta ja edustan GUE NGL, eli vasemmistoa. Me olemme hyvin maltillisia sen suhteen, että EU puuttuu jäsenvaltioihin, koska meillä on katkeria kokemuksia Kreikassa Troikan säästöohjelman suhteen, mutta tässä Puolan tapauksessa kannatan sitä, että laaditaan kertomus, joka ei käsitele pelkästään oikein oikeusjärjestelmää, vaan kaikkia perusoikeuksia, jotka tällä hetkellä ovat kriisissä. Tämä on alusta asti ollut myös ryhmäni kanta ja koko edistyksellisen mm, poliittisen osan kanta. Tällä hetkellä oikeuslaitoksen roolia heikennetään suhteessa täytäntöönpanovaltaan demokratia on vaarassa. Myöskin halutaan kieltää EU-tuomioistuimen ennakkopäätökset. Haluaisin sanoa, että puolustamme tuomareita, jotka osoittavat mieltään kadulla. Me puolustamme lehdistön vapautta, kokoontumisen vapautta, naisten oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa. Me haluamme Eurooppaa, jossa on kaikki nämä oikeudet. Emme halua sellaista Eurooppaa, jossa piilotellaan ja pelotellaan ja siksi meidän on tuettava tuomareita. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että sinisen kortin takia olin jo askeleen edellä äh, ryhmän puhujien jälkeen meillä on yksittäisten jäsenten keskustelu nyt ja seuraavaksi edustaja Halitski yksi minuutti. Pani Szydło, w demokracji suwerenem jest pra... Kiitoksia. Demokratiassa laki ratkaisee. Perustuslakia tulisi noudattaa ja kunnioittaa. Minkäänlainen hallinnoiva koalitio tai puolue ei saa rikkoa lakia. Tässä kyseessä ei ole Puolasta, vaan Euroopan unionista ja oikeusvaltioperiaatteen toiminnasta. Puolalaiset tuomarit eivät voi saada sanktioita, jos soveltavat lakia. Tällaisessa tapauksessa Euroopan unionin tulisi ryhtyä toimiin. Ja minä haluaisin kiittää komissiota näistä toimista. EPP-läisenä Puolan valtuuskunnan johtajana luonnollisesti me tuemme päätöslauselmaa sellaista, joka tukisi ja vahvistaisi Euroopan unionia. Ilman oikeusvaltioperiaatetta vapautta ei ole. Eh, Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin? Edustaja Jäkiltä. Ei kun hän pyytää puheenvuoroa. Hän on siellä seuraava puhe. Tekin olette jo siellä listalla. Eli näin menemme seuraavan puhujaan. Edustaja Silvia Spureke. Dear Mr. President. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Nyt Puolassa on jatkuva oikeuslaitoksen tuho karnevaali menossa. Minä olen monta vuotta tätä tarkastellut vara valtuutettuna liittyen Eh, ihmisoikeuksia nyt täällä meppinä, jos ajatellaan, miten eh, neuvosto, eh, puolessa neuvosto kontrolloi tuomioistuin nimityksiä ja nyt vielä lisää vaikeutetaan nimittämisen riippumattomuutta. Kaikki muutokset ovat oikeusvaltioperiaatteen rikkomista ja valitettavasti ne toimet, joihin kansalaisyhteiskunta on tänästi ryhtynyt ja tuomareiden vastalauseet ja se, että on otettu käyttöön artiklan 7 menettely, mikään näistä ei ole riittänyt. Ja siitä syystä nyt on ryhdyttävä lisätoimiin, on keskeytettävä eh, korkeimman oikeuden korvinpito toiminta ja on sidottava EU-varojen maksaminen maalle sieltä oikeusvaltioperiaate toteutuu. Sofia. Kiitos. Ja sitten Sofia Entfeldt. Thank you, chair. Uh... Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää Euroopan komissiota sen päättäväisestä väliintulosta. Mutta äh, puolalaisten ESE-ryhmän kollegoiden äh, suuntaan seuraava seuraava sanottavana te juuri ähm, viittauksella kommunismiin perustelitte äh, toimintaansa. Ähm, melkoisen nuorimmat tuomarit kuitenkin ovat, ja tästä on yli 30 vuotta aikaa. Minusta on hämmästyttävää, että eräät puolue teidän ryhmässänne, ähm, esimerkiksi äh, alankomalainen Forum for Democracy, käyttää aivan samanlaista ähm, perustelua. Meillä ei kuitenkaan koskaan ollut kommunisteja vallassa, eli tämä on aivan selvä tekosyy sille, että viedään oikeuslaitokselta valtaa. Ja on hämmästyttävää, että te hyökkäätte oman kansanne intressejä vastaan. Puolalaiset ovat kaikkein Euroopan mielisempiä kansoja Euroopan unionissa, mutta jos te ette tunnusta Euroopan komissiota, ettekä tuomioistuimen auktoriteettia tai tämän parlamentin päätöksiä tai Euroopan unionin perussopimuksia, mehän puhumme de facto poleksista Brexista, Puolan erosta. Valehdittelitteko te vaalien alla kansalaisillenne vai mitä tapahtui? Pyytäisin että palatkaa nyt riveihin, kunnioittakaa eurooppalaisia arvoja ja pysykää Euroopan sydämessä. Kiitoksia. Frau Kollegin Inetfeld. Kollega Inetfeld, hyväksyttekö sinisen kortin? Rouva Zalewskalta. Kyllä. Hyvä. Edustaja Zalewska. Paljon kiitoksia, puhemies. Arvoisat kollegat, te käytätte muotoiluja, joista te ette ymmärrä mitään. Antakaapa meille yksi esimerkki puhdistuksesta tuomarilaitoksessa suvereenissa vapaassa Puolassa. Kertokaapa, miten eurooppalaisia arvoja on rikottu. Puolalaiset rakastavat Euroopan unionia, mutta he haluavat myös oikeuslaitoksen uudistusta. Antakaa meille konkreettinen esimerkki ja pyydän, että puhemies varmistaa, ettei eh, tässä toisteta vaan otsikoja lehdistöstä, vaan annetaan konkreettisia esimerkkejä. Edustaja Inetfeld. You don't... Hyvä kollega. Teidän täytyy, ei tule minun ähm, sanoihini luottaa. Te voitte kuunnella näitä puolalaisia tuomareita, joita tuolla lehterillä istuu. Ja jos te ette tuomareita kuuntele, niitä tuomareita, jotka ovat vannoneet äh, uskollisuutta Puolan perustuslaille, saattaisitte ehkäpä Euroopan unionin tuomioistuimen riippumatonta kantaa kuunnella, ellette tätä tuomioistuinta tunnusta, te ette voi olla Euroopan unionin jäseniä. Thank. Uh, Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi eh, edustaja Strik. Kiitos puhemies. Viime viikolla tuomarit eh, ympäri eh, yli 20 Euroopan valtiosta kokoontuivat Varsovassa tukeakseen puolalaisia äh, kollegojaan äh, oikeuslaitoksen riippumattomuuden äh, takannattavassa taistelussa. Me pyydämme, että ryhdytään väliaikaistoimenpiteisiin Puolan hallitusta vastaan, että pysäytetään tämä rangaistuskamari, mutta tämä on vain yksi uhka kuva Puolan oikeusvaltiota vastaan, kun tuomarit ympäri Eurooppaa vastustavat näitä vakavia uudistuksia ja rikkomuksia. Meidän hallitustemme päämiehet pysyvät hiljaa. Ei ole mitään suosituksia Puolan hallituksia, ei mitään säännönmukaisia kuulemisia, eikä ole mitään valtioiden välisiä valituksia. Ne ovat kaikki toimenpiteitä, joihin neuvosto voi ryhtyä ilman yksimielisyyttä. Minun kysymykseni neuvostolle on ja neuvoston kautta myös muille jäsenvaltioille on yksinkertainen kuinka pitkälle Puolan hallituksen on mentävä ennen kuin ryhdytte aktiivisesti puolustamaan eurooppalaisia arvojamme? Kiitoksia. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Kyllä, hyväksyn. Paikka 277, olkaa hyvä. Please, a question, please. Kysymys pyydä. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat. En halua, että ajattelette, että tämä on vain puolalaisten keskeinen sota. Eli minä en nyt puhu EPPn kollegoille, vaan kaikille muille. Missä te olitte silloin, kun ne, jotka, ne henkilöt, jotka ovat täällä nyt ja olivat ennen hallituksessa, ryhtyivät toimiin eh, salaisen palvelun voimin tiedotus välineissä ja mentiin sanomalehtien toimituksia ja niin poispäin. Missä silloin olitte? Kiitoksia. Haluaisin vielä kerran muistuttaa, että olemme täällä kuulemassa neuvoston ja komission julkilausumaa käynnissä olevista kuulemisista EU-sopimuksen 7 artikla 1 kohdan mukaisesti. Pohjana on komission kertomus ja tämä kertomus nosti esiin faktoja, joista me tänään keskustelemme. Nyt menenkin sitten vastaukseen herra kollegan kysymyksen vastaus ja sitten jatkamme keskustelua. Kiitos puhemies. Minä en voi vastata tähän kysymykseen, koska se on täysin keksitty. Tässä me keskustelemme uhista Puolan Mm, oikeusvaltiolle ja todellinen demokratia tunnistaa äh, vallanjaon ja äh, se, mitä tarvitsemme äh, tunnustaaksemme emme pelkästään enemmistö, vaan myös vähemmistön oikeuden, kaikkien oikeudet valtiossa. Tämä on nyt vaarassa ja toivoisin, että Puolan poliitikot näkisivät nämä faktat, katsoisivat oikeusvaltiota Euroopan unionin sääntöjä nähdäkseen, missä on puutteita. Edustaja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen. Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat. Olen Saksassa ammatiltani lakimies ja tietystikin oikeusministeriö nimittää tuomarit. Vallan kolmijako tarkoittaa sitä, että tuomarit ovat vapaita päättämään yksittäistapauksista, kenenkään vaikuttamatta heihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita hyvänen aika sitä, että tuomarit itse saavat päättää, kenestä tulee tuomari tai miten oikeusjärjestystä sovelletaan. Tämä on puolalainen erikoispiirre, se, että tuomarit itse kollegoiden joukosta valitsevat puheenjohtajansa ja muut arvotehtävät. Tämä on vanha käytäntö ja tämä ei vastaa vallan kolmijaan periaatetta. Vallan kolmia, tarkoittaa sitä, että tuomari kunnioittaa lakia, mutta ei tarkoita sitä, että tuomari voi itse antaa itsellensä ylennyksen ja itse voi päättää, kuinka hän lakia soveltaa. Tässä on ero Puolan ja muun maailman välillä. Vallan kolmijakoa pitäisi kunnioittaa. Ja siksi vanhoista, siksi Puolan hallituksen pitäisi nyt lopettaa tällaisten sääntöjen soveltaminen. Tässä on nyt samaan aikaan nostettu useampikin sininen kortti ja näistä ilmoitetaan varsin myöhässä vaiheessa kättä nostaa, niin siksi toivoisin, että ilmoittaudutte koneellisesti jotta eh, saan paremmin selvyyden siitä, missä järjestyksessä eh, asia on nostettu esiin ja myöskin, että keneltä pyyntö tulee. Kun tässä kiihkeässä keskustelussa nyt halutaan kuitenkin jonkinlaista järjestystä pitää yllä. Vesneska, eh, seuraavana olkaa hyvä. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat komission jäsen Jurova sanoi, että hän on äh, sanonut äh, Puolan viranomaisille, että olisi syytä muuttaa oikeusjärjestelmää Puolassa, mutta voin sanoa komission jäsenelle, että äh, Euroopan unioni ei ole mikään neuvostoliitto, vaan me olemme niiden maiden yhteenliittymä, jolla on yhteinen tehtävä me olemme riippumattomia itsenäisiä maita ja me säilytämme omat valtuutemme oikeuslaitokseemme. Puola on vapaa-demokraattinen maa, eikä se ansaitse sitä, että Puolan nimi täällä sotketaan. Meillä on Puolassa oppositio. Sen tavoite on tahrata Puolan nimeä. Ja tämä on nyt väärästä tiedosta hyvä esimerkki. Katsokaa nyt tätä parlamenttia. Täällä on ihmisiä eri maista, eri puolueista, mutta yksikään oppositiopuoli ei käyttäydy näin huonosti. Niinpä, hyvät naiset ja herrat, jos mietimme, mistä tässä on kyse. Tässä voidaan kokeilla kepillä jäätä ja voidaan katsoa, miten pitkälle voidaan mennä, jos halutaan viedä toimivaltuudet jäsenvaltiolta. E, ja hyvä oppositio, miten selitätte Puolan kansalaisille, että haluatte sitoa Puolan kädet? Hyväksyttekö sinisen kortin? Äh, zawsze państwo się domagacie konkretów więc ja chciałabym zadać Te jatkuvasti kyselette tosiasioiden perään, mutta näyttäkää te minulle se lain pykälä, tai sellaiset lain pykälät, jotka liittyvät oikeuslaitoksen uudistukseen, jotka jollakin tavalla parantavat Puolan oikeuslaitoksen toimintaa sitä, että oikeuslaitos todenteolla kunnioittaa vallan kolmijakoa ja palvelee Puolan kansalaisia. Näyttäkää minulle lainkohdat. Kiitos puhemies. Jos te nyt osaatte lukea ja ymmärtää lukemaan ne. Ette olisi tällaista kysynytkään. Ja minä voin teille osoittaa, että kaikki tarkistuksemme ne pyrkivät parantamaan, parantamaan oikeuslaitosta. Usein tämä aikaisemmin äh, tämä äh, oikeuslaitos syrjii kansalaisia, joten sitä piti muuttaa. Me olemme luvanneet kansalaisillemme, että uudistamme oikeuslaitosta. Kiitoksia äh, nyt äh, tuomareita vainotaan, ei ole mahdollisuus ilmaista itseään, jos on seksuaalivähemmistössä edelleen äh, on vaarassa nyt äh, vapaus ja ihmisoikeudet. On järkyttävää, että tätä kärsitään Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Puolan hallitus ei noudata Euroopan unionin ihmisoikeuspöytäkirjaa. Tässä loukataan oikeuksia. Pitää muistaa, millainen on äärioikeiston kanta. Ja tässä hyväksytään rasistista politiikkaa ja tämä on juuri nimenomaan se, mitä tekee äärioikeisto. Tässä on ikään kuin myönnytyksiä tehty myös äärioikeistolle. En tiedä, mihin aikakauteen halutaan palata. Kiitoksia. Thank you. Seuraavana González Pons, olkaa hyvä. I'm deeply moved with the march of Polish judges last Saturday. Viime lauantaina järjestetty Puolan tuomareiden marssi kosketti minua syvästi. Pyydämme, että Puolan hallitus kunnioittaa Puolan perustuslakia, joka on myöskin eurooppalainen perustuslaki, ja kunnioittaa puolaisia tuomareita, jotka ovat eurooppalaisia tuomareita yhtä lailla kuin puolalaisia, ja että kun Puolan hallitus kunnioittaisi Puolan oikeusjärjestelmää, joka kuuluu eurooppalaiseen järjestelmään. Sama samaa myötä vetoamme kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämä vaadimme samaa kaikista, kaikilta maalta huolimatta siitä, oletko ne idästä, lännestä, pohjoisesta tai etelästä. Me puolustamme Puolan kansalaisten oikeuksia saada riippumaton tuomioistuin käsittely. Emme hyökkää Puolan hallitusta vastaan, vaan pikemminkin puolustamme Puolan kansalaisia. Mikä me täytyy valita tämän Puolan hallituksen ja Puolan kansalaisten välillä, niin voitte hyvin arvata, kumman puolella me tässä seisomme. ECR-kollegoille toteaisin, käsitättekö te, kuinka paljon teidän hallituksenne aiheuttaa pahaa teidän maallenne? Herr Kollege Bons. Bons, hyväksyttekö sinisen kortin Janetskilta? Hyvä. Janetski, olkaa hyvä. Kiitos. Toteaisin, että Puolan kansalaiset, jotka ystävällisesti mainitsitte, ovat mahdollistaneet sen, että olemme voittaneet useamman kerran vaaleissa. Tässä puhuitte Euroopan unionista. Tottahan tämä on tärkeä asia myös meille. Olemmehan jäsenmaa. Entäpä sitten oma maanne? E, tehän ette olleet valmis hyväksymään EUn tuomioistuimen päätöstä, joka koski Katalanian e, edustajia. Um, I have two words. One in English. Minä haluaisin sanoa englanniksi e, että valehtelette ja espanjaksi, että valehtelette. Espanjan korkeusoikeus hyväksyi Euroopan ylimmän tuomioistuimen päätöksen. Nyt tässä on ero. Espanjan korkein oikeus noudattaa eh, oikeusvaltioperiaatetta. Te valehtelette, te olette valehtelija. Nun, nun is. Seuraavana eh, puheenvuoron saa eh, kollegani Katariina Baali. Olkaa hyvä. Kiitos. Eilen komissio esitti eh, EUn tuomioistuimelta menettelyjä tähän eh, ylimmän oikeuden kamariin liittyen. Toivottavasti toiminta on nopeaa, eh, koska nyt laki on saatu hyväksyttyä ja senaatissa asia on tänään esillä. Viime kerralla hän menetti enemmistönsä mm, senaatissa ja senaatin puheenjohtaja on joutunutkin tällaisen lianheittokampanjan kohteeksi. Tuhannet juristit ja asianajajat, rohkeat ihmiset ovat osoittaneet kaduilla mieltään ja Täälläkin on rohkeita, tänne on tullut rohkeita tuomareita. Sillä eh, ymmärsinkö oikein nyt, että tänne tulleet ihmiset, te heitä uhkaa mikään, kun he palavat takaisin Puolaan eh, sen takia, että ovat tulleet tänne kanssamme keskustelemaan. Toivottavasti tämä pitää paikkansa. Ja mitä sitten sanoisitte kaikista näistä tuomareista, jotka joutuvat jo nykyisellään kärsimään niistä seuraamuksista, joita on tapahtunut, jos haluatte esimerkiksi soveltaa eurooppalaista oikeutta? Tässä todellakin on hyökätty EU-perusoikeuksia e vastaan, jos halutaan kieltää tuomarilta eurooppalaisen oikeuden harjoittaminen viittasitte kommunismiin. Miksi sitten perusoikeus tuomio, tuomariksi valittiin tämä henkilö, eh, jos hän eh, kommunismin kaudella toimi eh, tiedetyllä tavalla? Kiitos. Aki Patrick. Kiitokset. Jaki Patrick seuraavana. Kiitoksia paljon, paljon puhemies. Meidän hallituksemme on nyt siis niin huono, se on nyt siis surkea, mutta mitä voidaan sanoa teidän hallituksestanne, joka sai niin, jolloin puolet vähemmän äänestäjä takana kuin meidän hallituksellamme? Te jatkuvasti puhutte erittäin yleisin sanakäänteen tämän iltaisessa keskustelussa. Kukaan ei ole sanonut, kuinka tuomareiden valinta on millään tavalla politisoitunut Puolassa. Mikäli te näin todenteolla olisi, niin voitaisiin esittää kysymyksiä yhtä lailla komissaari Jurvasta. Kuinka tuomarit, tu, Jurvalta voitaisiin kysyä, kuinka Tsekin maalla tuomarit valitaan? Olen iloinen siitä, että saksalainen edustaja puhui tällainen minua. Tiedättekö te, että Puolassa, hän väitti, että Puolassa tuomarit itse valitsevat toiset tuomarit. Entä sitten Saksassa? Miten Saksassa valitaan tuomarit? Erästä liittovaltiopäivä edustajasta tehtiin tuomaria. Teillä on röyhkeyttä puhua sitten meidän tuomareidemme valinnasta, kun Saksassa tehdään tällä tavalla. Te puhutte myöskin sananvapaudesta. Viittasitte siihenkin. Mutta puhutaanpa Ranskan lakimiehestä ja siitä, kuinka Ranskassa lakimiehet erotet, lakimi erotettiin vetomustuomioistuimesta Ranskassa. Puola on teille tietenkin hankala mm, tapaus, koska Puola ei elää ole riippuvainen Saksasta. Ja Saksan yrittää tyrkyttää meille maahanmuuttajia, jotta pääsisi heistä eroon, mutta Puola on itsenäinen maa eikä tällaiseen suostu. Kiitokset Tästä on vastaukset saatu eh, komissiolta jo välillisesti. Donat Alalta tulisi tässä sininen kortti. Hyväksyttekö? Frau Donat. Frau Donat. Mm, Donat, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra Jäki. Minä tiedän, että olette erittäin hyvä, mutta nyt pitää palata Puola-kysymykseen. Te olette hyvin tietoinen, olitte paikalla, kun Puolan tuomarit esittelivät Euroopan parlamentille tätä järjestelmäänsä. Ne ovat EUn oikeutta vastaan, aivan kuten tuomioistuin sanoi, mutta haluaisin kysyä tästä että äh, teidän hallituksenne on, äh, on ilmeisesti muuttanut äh, lakeja tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, vai näkö on? Olkaa hyvä. Niin, kiitos. Mainitsitte tässä rikkomukset, mutta ette kovin täsmällisesti tässä Espanjan kollega syytti kollegaani valehtelijaksi äsken, mutta eikö teidän tulisi silloin myöskin noudattaa EU-tuomioistuimen tekemiä päätöksiä? Yes. Herr Leneas. Lennarts äh, seuraavana. EPP-ryhmän äh, edustaja Lennarts, olkaa hyvä. Kiitos paljon puhemies. Lauantaina varsinaisesti nähtiin historiallinen näky. Tuhannet ihmiset lähtivät kadulle osoittamaan mieltään oikeusvaltion puolesta. Se osoittaa, kuinka vakava tilanne on. Nyt viitataan täällä Puolan itsemääräämisoikeuteen ja ilmaisun vapauteen. Oikeusvaltio ei sillä toimi ilman, että siellä on riippumaton oikeuslaitos. Oikeusvaltion periaatetta kohtaan on hyökätty ja vallanpitäjät eivät tarjoa suojelua niille ihmisille yhteiskunnassa, jotka se tarvitsevat. Yhteistyö muiden maiden kanssa perustuu luottamukseen. Minä tuen täysin sitä komission lähestymistapaa tässä kysymyksessä, jos on osoittanut, nyt ei pidä unohtaa Puolan tuomareita, koska heidän taistelunsa on meidän kaikkien taistelu oikeusvaltion puolesta. Kiitokset. Ja sitten Sipel, olkaa hyvä. Kiitos. Puolassa demokratian vaarassa. Parlamentti pyrkii uusiin lakeihin, joilla vaikutan tuomarin toimintaan, ja olisi tärkeää esittää sanktioita tai sakkoja tähän liittyen, jos kyseenalaistetaan toiminta. Ja on ihan perusteltua nyt puhua tästä uudesta menettelystä tähän taustalle tulevat kaikki aikaisemmat käsittelyt Kuinkahan pitkään neuvosto aikoo vain pällistellä ja katsoa, eh, mitä eh, että näitä sanktioita on esitetty, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu. Ja komissio puolestaan tyytyy pelkkiin eh, kirjeisiin ja siinä kaikki. Olisikohan syytä ottaa käyttöön kaikki olemassa olevat välineet, joilla demokratia suojataan ja turvataan ennen kuin on liian myöhäistä? Nun hat sich Herr Francis Fitzgerald zu Wort gemeldet. Kiitokset ja sitten eh, Fitzgerald seuraavana. Olkaa hyvä. Meidän arvomme ihmisoikeus, ilmaisunvapaus, demokratia ja oikeusvaltioperiaate. Ilman näitä arvoja EUta ei ole. Ne ovat joka päivä esillä parlamentin työssä ja ne ovat eurooppalaisten ytimessä. Siitä syystä me keskustelemme täällä tänään, koska Puolassa nämä periaatteet ja arvot ovat vaarassa nykyisen hallituksen takia. Nyt on ryhdytty tilanteen muuttamiseksi ja ne Niinpä tässä on edistytty kuitenkin hyvin vähän. Täällä on kaksi vaihtoehtoa. Minä todella toivon ensin, että Puolan hallitus muuttaa kurssiaan ja ryhtyy toimiin, jotta saadaan aikaan muutoksia oikeuslaitoksessa. Ja minä kehotan heitä tekemään näin ja lopettamaan tämän kieltämisen, jota tapahtuu. Toinen vaihtoehto tulee esiin siinä tapauksessa artikla 7 menettelyt ja silloin sitä käytetään nyt ei enää voida hyväksyä tätä tilannetta. Ja tämä eh, pätee Eurooppaan. Tässä menemme eteenpäin ja eh, seisomme eh, oikeusvaltioperiaatteen puolesta. Kiitokset ja seuraavana edustaja Simotsevits, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puola jatkuvasti rapauttaa oikeusvaltioperiaatteita joulukuussa. Parlamentin olohuone hyväksyi lain, jolla voidaan voidaan rangaista tuomareita, jotka pistävät täytäntö yhteisön tuo, tuomioistuimen päätöksiä. Tuomareiden rikkomavapaus on olematonta. Rova Veijaru Jurvan kanssa käytiin keskusteluita. Sitten häntä syytettiin siitä, että puolesta tuomareita, jotka toteutettiin Jurovaan, heitä on syytetty siitä, he tahtot hallaa maalle ja toimivat epä persoonallisella tavalla. Nyt ei ole uhassa pelkästään oikeusvaltion perintä, vaan myöskin demokraattiset oikeudet vapaudet ovat seuraavana vuorossa uhattuina. Tämä tarkoittaa, että nyt tarvitaan parlamentilta hyvin nopeat, nopeasti päättäväisiä toimia myöskin neuvostolta ja komissiolta. Tämä on myöskin toiminnan uskottavuuden kannalta tärkeää. Kiitokset. Ja sitten Jesi seuraavana. Olkaa hyvä. Kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro reaktiona kollega Jakille, joka mainitsi Tsekin järjestelyn. Olen toiminut maassa oikeusministerinä ja vastasin Tsekin oikeusjärjestelmän uudistamisesta. Ja meillä oli yleisiin tuomareihin liittyen myöskin ongelmia, mutta emme koskaan hoitaneet asiaa siten, että olisimme alentaneet tätä kynnystä tai tehneet eh, muita samantyyppisiä muutoksia, vaikka ongelmat olivat samansuuntaisia. Eli ei kannata tässä viitata tsekkiin. Kannattaisi tehdä kunnolliset reformit sellaiset, jotka kunnioittavat oikeusvaltioperiaatetta. Eh, Rouva Jurova, tilanne tietysti on monimutkainen olisi tärkeää, että hän pyrkisi vaikuttamaan Puolan parlamentin, jotta muutokset olisivat sellaisia, että oikeusvaltioperiaate ei kärsi. Tsekissä tässä onnistuttiin ja nyt sitten olisi Puolan vuoro toimia tällä tavoin. Seuraavana Robert Vitron, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minulla on vähän huonoja uutisia teille niin kauan kuin me elämme, vapaat tuomioistuimet elävät. Voitte huutaa niin paljon kuin haluatte ja voitte soimata meitä, mutta edelleenkin Puolassa mennään kaduille niin pitkään kuin tarvitaan, kun halutaan puoltaa oikeusvaltioperiaatetta ja maamme perustuslakia. Täällä Euroopan parlamentissa toimme myös, koska juuri te ja teidän eliittinne olette uhka oikeusvaltioperiaatteelle Puolassa ja koko EU:ssa. Minä varoitan teitä nyt, jos jatkatte tällä tiellä, te loppujen lopuksi joudutte eristyksiin, olette lähempänä Venäjää ja Valko-Venäjää ja joudutte samaan manipulaatioon kuin noissa maissa. Puhutte eliiteistä, mutta kuka eliittiä on Puolassa? Tehän olette eliittiä ja teidän kommunistinen eliittinne Puolu- Puolassa. Teillä on koko lehdistö käsissänne ja teillä on edustajanne oikeuslaitoksessa. Ette voi rikkoa solidaarisuutta. seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Minä tulen Romaniasta. Romaniassa hallitus on pyrkinyt heikentämään oikeuslaitosta ja oikeusvaltion periaatetta. Olemme nähneet, kuinka kansalaiset sitten päättäväisesti suurin joukon lähtivät kadulle puolustamaan oikeusvaltiota. Ja heillä oli Euroopan unionin liput käsissään. Osoituksen siitä, että Euroopan unioni ja unionin instituutiot seisovat rinnallaan. Mikä tapahtui? Sitten presidentti kumosi lain ja yli 80 prosenttia kansallistaloa sanoi, että he ovat vahvan oikeuslaitoksen. He eivät halua mitään epätransparentteja muutoksia oikeuslaitokseen eikä mitään massa-armahduksia. Siksi Euroopan parlamentista käsin nyt katson Puolan suuntaan tänään. Me seisomme teidän rinnalla, me puolustamme teitä. Sanon tämän myöskin Puolan tuomareille. Meidän velvollisuutemme on puolustaa eurooppalaisia arvoja, seura, seisoa teidän rinnallanne ja vastustaa kaikkia pyrkimyksiä heikentää oikeuslaitosta tai pelotella tuomareita. Tällaista emme voi hyväksyä. Euroopan parlamentti tulee vahvasti taistelemaan teidän rinnallanne. Kiitokset. Ja sitten Tunholstal, olkaa hyvä. Onko teillä siis eh, sininen kortti? Hyväksyttekö? Look, I accept it because I want to speak. Hyväksyn, koska haluan puhua vähän lisää. Frau Thun Holstein. Holstein, olkaa hyvä. Szanowny, szanowny panie kolego, użył pan e, bardzo e, Hyvä kollega, puhuitte hyvin vahvasti ja selvästi. Minulla on kysymys. Halusin kysyä teiltä, miksi kutsuisitte tätä kurinpitomenettelyä tuomareita vastaan. Ja tästä konkreettinen esimerkki. Yksi tuomari on täällä, Jurek ja Markevich. Hänellä on 55 kurinpitomenettelyä ja ne koskevat sitä, miten tuomitaan Euroopan tuomioita. Äh, Miten kutsuisitte tätä? Kiitos. Kiitos, kiitos tästä kysymyksestä. Kun poliitikot haluavat vallan kokonaan itselleen. He haluavat neutralisoida kaiken tyyppisen vastustuksen ja opposition. He silloin hyökkävät riippumatta oikeuslaitosta vasta, He haluavat vain, että tuomarit ja syyttäjät ovat heidän ohjattavissaan. Tämä on aina huono merkki, mikäli poliitikot ja hallitukset haluavat rajoittaa tuomareiden toimintavapautta ja oikeuslaitosta Ikinä ei tuomareiden pitäisi ottaa vastaan ohjeita poliitikoilta. Oikeuslaitoksen täytyy olla riippumaton ja näin sen kuuluu olla. Herzlichen Dank. Kiitos. Ennen kuin menemme Catch the Eye-puheenvuoroihin, antan puheenvuoron vielä Arlukopitsille, olkaa hyvä. Kiitos puhemies tässä on saanut selkeän kuvan siitä, eh, minkälainen hallitus maassamme nyt on. Propaganda on käyty, mutta eihän tässä nyt keskustella Puolasta, vaan EUn tulevaisuudesta, turvallisuudesta ja lastemme tulevaisuudesta. Jos missä tahansa eh, jäsenmaassa hyväksymme sen, että eh, laittomalta pohjalta toiminta on mahdollista, niin asia ei ole hyvä jos tuomarit eivät ole riippumattomia, niin tilanne on todellakin ongelma. Jos mahdollistamme sen, että viattomia rangaistaan, niin silloin olemme itse syyllisiä. Jos mahdollistamme sen, että tällainen propagandavyöry mm, voidaan hyväksyä. Jotkut ovat sanoneet, että eh, tässä puhutaan eh, Putinin tiimin tekijöistä. Ei siitä ole tässä kyse. Nyt sitten puheenvuorot ilman puhujalista. Puheenvuoropyyntöjä on useampia kustakin ryhmästä. Yksi puhuja saa puheenvuoron. Tomas Puhemies, hyvät kollegat, hyvät ystävät, kukaan teistä ei voi sanoa, että minä olen Puolan vastustaja, olen ollut aina Puolan ystävä, olen kannattanut Tekin ja Puolan ystävyyttä, mutta suoraan sanoen, kun luin tämän luonnoksen, joka koski eh, oikeuslaitoksen uudistusta. Eh, menin ihan kananlihalle. Eh, en halua tuomita Puolaa, olen aina teitä puoltanut, mutta tämä keskustelu, tätä voimme käyttää niin, ettei taistella toistemme, toisiamme vastaan, vaan alamme keskustella tästä uudistuksesta. Kyse ei ole kritiikistä, me haluamme sanoa hyvin selvästi kuitenkin sen, että jotkut näistä askeleista uudistuksessa on, ne ylittävät ne rajalinjat, joita ei ole ylitetty tsekeissä ainakaan. Piip. Abi seuraavana. Ja, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, Puola on yksi hienoimpia maita Euroopassa – hienompia, yksi hienompia kansakuntia. siinä on pitkä historia, joka perustuu demokratiaan. Siellä oli demokraattiin, demokratiajärjestelmä ennen kuin yhdessäkään yhtäkään muuta modernia valtiota syntynyt Euroopassa. Puola taisteli 45 vuotta vapautensa puolesta Neuvostoliittoa vastaan. Kyse oli siitä, että poliittinen tuomioistuin poliittiset tuomioistuimet olisivat Euroopassa puolessa vallassa, vaan 28 poliittista tuomaria istuu yhteisön toimistossa. Kyse on paljon valitsemattomista henkilöistä. Oikeus- ja lakipuolue on valittu kaksi kertaa johtamaan Puolaa vaaliohjelman pohjalta. Vaaliohjelmassa oli mukana oikeuslaitoksen uudistus. Mitä sitten sanon lakipuolueelle? Älkää nyt suostuko tämän tuo toimielimen simputukseen. Me tulemme tukemaan teitä, kun te pyritte pitämään pintanne sitä vastaan. Beata Kempa. Eh, Roa Kempa seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Sinä olet lähempänä Venäjää ja valko -Venäjää koska eh, siellä tuetaan tämän tyyppisiä eh, tuomioita ja arvoja. Onko joku teistä lukenut eh, ja tutustunut johonkin näistä lakiluonnoksista? Rova Jurova, toteatte, että meidän tulee kuunnella eh, tuomareita. No, eh, miksi ette eh, menisi Puolaan ja puhuisi kaikille tuomioistuinjärjestelmämme uhreille? Esimerkiksi mies murhattiin tai tapettiin siksi, että hän oli heittänyt lokaa toisen päälle ja ei tässäkään oikeus toteutunut. Ja itse olen joutunut tuhopolten uhriksi ja vielä ovat tekijät vapaalla jalalla. Eli tässä ovat omat kommenttini ja kokemukseni tähän liittyen. Ja sanotte, että olette meidän puolellamme. Adura ei näytä olevan paikalla. Näin keskustelu on saatu päätökseen. Ja komission edustaja saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin puuttua näihin keskustelun kohtiin, ainakin näin oikeusvaltioperiaatteeseen palaisin eiliseen päätökseen, komission päätökseen Eli me luotamme siihen, että tuomioistuin ryhtyy toimenpiteisiin, jotta lähdetään menettelyihin, joilla keskeytetään tämän tuomioistuimen päätös, niin kuin selitettiin, huolimatta eh, tuomioistuimen ennakkopäätöksestä ja korkeimman oikeuksen päätöksestä eh, normaalit eh, tuomio, tuomarit ovat pyrkineet nyt kurinpitomenettelyihin ja edelleen ne toimivat nyt Puolan tuomarit ovat vaarassa kärsiä ja niinpä on sanottu, että jo joulukuussa piti tarkkaan seurata tilannetta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ja näin tehtiin eilen. Se oli kiireellinen päätös ja sitä tarvittiin. Mitä tulee sitten uuteen lakiluonnokseen, Puolassa Venetsian komissio antaa oman lausuntonsa asiasta ja on tärkeää, että suositukset tästä Venetsian komissiosta eh, ne täytäntöön pannaan täysin eh, lainsäädäntöprosessissa ja komissio eh, on pyytänyt, että Puolan viranomaiset eivät vie eteenpäin uutta lainsäädäntöä ennen kuin hoidetaan kaikki tarvittavat kuulemiset. Eh, Venetsian komission eh, kanta. Eh, se liittyy myös tähän komission arvioon. Olen kuullut vetoomuksia siitä, että lähdetään oikeusvaltioperiaatemekanismiin. Voin vakuuttaa, että komissio tekee töitä prioriteettinaan oikeusvaltioperiaate. Se kattaa kaikki jäsenvaltiot ja tässä annetaan synteesi siitä, mitä tapahtuu oikeusvaltioperiaatteessa mukaan lukien systeemiset ongelmat, esimerkiksi vaalilainsäädäntö ja yksi, tuomioistuinten riippumattomuus, mahdollisuus torjua korruptiota ja mediakysymykset. Nyt pyrimme tunnistamaan hyvin aikaisin eh, oikeusvaltioperiaateongelmat. Jokainen oikeusjärjestelmä on erilainen ja niitä pitää tarkastella aina hyvin kattavasti. Ei voida ottaa esiin tiettyä säädöstä ja verrata siitä toiseen jäsenvaltioon ilman, että katsotaan oikeusjärjestelmän kontekstia ja tällä tavoin koko kokonaisuutta. Niin kuin sanottiin tuomioistuimen päätöksessä, oikeusjärjestelmän jäsenvaltiossa on jäsenvaltion toimivaltuuksissa. Edelleen eh, on niin, että kun se käyttää tätä toimivaltuuttaan, jäsenvaltion pitää noudattaa velvoitteitaan, jotka ovat peräisin EUn lainsäädännöstä. Oikeusvaltioperiaate on eh, tässä ehtona. Sitä ei voida vaarantaa ja meidän pitää varmistua siitä, että sitä noudatetaan ja sitä noudatetaan kaikkialla. Ja lopuksi lopuksi vielä komissio aikoo tarkastella hyvin tarkkaan Puolan tilannetta ja mm, me haluamme lähteä rakentavaan vuoropuheluun Puolan viranomaisten kanssa. Eh, rikkomusmenettelyjen käyttöönotto ei jätä ulkopuolelle vuoropuhelua. Mm, olemme sanoneet, että eh, epävirallisessa eh, oikeus- ja sisäministerien kokouksessa kehotan, että Puolan oikeusministeri käyttää tilaisuutta hyväkseen ja lähtee kanssani rakentavan vuoropuheluun. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Kiitokset komission jäsen. Ja nyt sitten jännityksellä odotamme neuvoston reaktiota. Rouva Brenchak, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan kerran vakuuttaa teille, että puheenjohtajamaa ja neuvosto kokonaisuudessaan pitää äärimmäisen tärkeänä tätä asiaa. Me uskomme, että pelkästään yhteisponnistus eurooppalaisten instituutioiden ja jäsenvaltioiden välillä tulee mahdollistamaan sen, että uni voi käytännössä varmistaa sen, että oikeusvaltion periaate pysyy yhteisen hankkeemme kulmakivenä, kuten yleisten neuvosto totesi Puolan osalta.